keskustelun jälkeen kuuntelevat rikkeitä liittyen prioriteettihankkeisiin ja valmistelutoimiin. Halutaan ottaa esille yksi prioriteettihanke, joka haluaa kohentaa tiedottamista matkustajille ja yhden lipun järjestelmää niin, että on monikielinen kosketuspinta sitten teollisuus- ja kulttuuriperintöä matkailun alalla. Niin ikään jatketaan toimiaan kestävässä matkailussa ja sosiaalisessa matkailussa 2011 kierroksella. Komitean menettelystä koordinaattorit kirjasivat lausun, ne toimet, jotka liittyvät komission esityksen nimittää herra Jartsembovski koordinaattoriksi liittyen yhtenäiseen ilmatilaan, ilmavyöhykkeisiin. En tiedä, Georg vai kuka sen ottaa, Saksa se nyt ottaa kuitenkin, no vitsi, vitsi, vitsinä. Georg Jarzembowski on vanha kollegamme ja hän on tässä funktionaalisten ilmavyöhykkeiden esi- esittelijä, koordinaattori ja hän tulee tänne varmasti ja ilolla odotamme sitä varmasti kaikki. Sitten muut mahdolliset asiat, koordinaattorit kirjasivat lähettämäni kirjeen heidän puolestaan tai valiokunnan puolesta komission jäsen Kallasille liikenteen rahoittamisesta ja, ja painopistealueista myös valiokuntien puheenjohtajille ja liittyen komission työohjelmaan. Sitten Tajanilla myös onnettomuuteen liittyen, joka liittyy maatalousvälineisiin ja pyöräilijään. Ja sitten puhemies Pusekille vastauksena liittyen heinäkuun täysistuntoon niin, että saadaan liikennemietinnöt säälliseen aikaan – eikä sen sijaan niin kuin aina, että ne on kello 11 illalla. Tämä on jatkuva ongelma. Minä olen parikymmentä vuotta ja risat täällä. Parikymmentä vuotta liikennevaliokunnan aina kar- katkerasti valitellut sitä, että aina saadaan vain ilta-aikaa. Ulkoasevaliokunta puolestaan saa päivänvaloakin. Ulkoasevaliokunta varmasti sitten ihmisosiksi muuttuvat auringon laskettua, mutta yritän saada säällistä aikaa meillekin meidän keskusteluihimme heinäkuun täysistuntoon. Niin ikään koordinaattorit sopivat käydä keskustelua seuraavassa kokouksessa mahdollisesta sopimuksesta määräajoista kompromissitarkistuksiksi äänestysluetteloihin. Se liittyy eilisen keskusteluun, kun meillä oli vaikeuksia Vlasakin mietinnön kanssa. Koordinaattorit paneutuvat siihen ensi kokouksessaan. Siinä kaikki koordinaattorin kokouksesta kysymyksiä, tiedusteluja tähän liittyen. Ei, jos ei, kiitos, eteenpäin. Ajala Senderin mietintö. Rouva Ajala Senderin pääsi trooppisten myrskyjen myr- tulivuorten läpi Keski-Amerikasta tänne puhumaan matkustajoikeuksista ja tarkistusten käsittelyyn. Sen jälkeen me toimitamme äänestykset. Rouva Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos sitä, että ymmärsi tilanteesta ja että kollegat ovat ymmärtäneet tilanteen, koska on totta, että kun on valtuuskunnassa, ei ajattele, että luonto eh, tulisi estämään tilanteen, mutta nyt kuitenkin onneksi osa väestössä kuitenkin koetelmassa on sellaisessa tilanteessa, joka on erittäin vaikea ja toivomme, että päästään eteenpäin. Haluaisin lyhyesti esitellä pikaisesti, mikä on kysymyksen tilanne. Olemme saaneet, meillä on joko tapaamisia, neuvoston kanssa, paikalla ollut komissiokin ja kollegat, eh, varjoesittelijät. Anteeksi nyt Ines. Hyvät naiset herrat, voisimmeko olla hiukkasen hiljempaa? Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Niin, uskon, että on tärkeää, tärkeitä avauksia ajatellen sitä, mitä voitaisiin parantaa. Ajattelen nimenomaan tämän asian tavoitetta, eli pyritään parantamaan oikeuksia ja, ja vakauttamaan matkustajien oikeudet mahdollisimman pitkälti näissä mm, meriliikenteen aluksissa, olipa kysymys riittelystä tai muun tyyppisistä palveluista. Ja haluaisin muistuttaa vielä kerran siitä, että tavoitteena on tämä, että siis luoda mahdollisimman pitkälti oikeuksia näille matkustajille. Kiinnitän erityisesti huomiota matkustajiin, jotka ovat liikuntarajoitteisia. Tässä mielessä muistuttaisin siitä, että kaikki mitä olemme tähän mennessä saavuttaneet, siis on se, että pyrittäisiin ottamaan mahdollisimman pitkälti selvittämään tämä vastuuoikeudet. Haluaisin kuitenkin sanoa, että kahdessa aikaisemmassa asiassa on ollut tärkeitä, jotka ovat koskeneet linja, ilmaliikenteen matkustajia, samoin, jossa on myös huomioon liikuntarvoissa matkustajat, on myöskin matkustajat rautatieliikenteessä. Ja tällä hetkellä ajatellen keskusteluja, joita on käyty neuvoston kanssa, jossa pohditaan osaa, joka heistuu osittain tarkistuksen, niin olemme päässeet eteenpäin, mitä tulee kollegoihin, niin että on tehty jotakin, jotakin täsmennyksiä, jotka Jotkut kolleganisti ovat eh, tehn, pyrkineet tekemään jotain, että saatiin tämä soveltamisala mahdollisimman rajoitetuksi. On tarkoituksia, jotka he heijastavat sitä, että on komission pyyntö, että ei pois kaikki ne alukset, joiden, jossa on alle 300 matkustajaa, 300 36 matkustajaa ja, ja äh, ajatellaan parlamentin ensimmäisestä käsittelyn tulosta, josta äänestettiin, joka hyväksyttiin valtaisella enemmistöllä ja joka säilytti soveltamisalan, joka oli laajempi, ottaen huomioon myöskin alukset, jos aina 200 matkustajaan saakka. 102 Korjaa 12 matkustajan saakka. Olemme mitä tulee jokiliikenteen sektoriin, joka on kriisitilanteessa ja ajatellen neuvoston ehdotusta, jossa pyritään sulkemaan kaikki ulkopuolelle, jotka liikkuvat eh, tällainen 500 mailin alueen sisäpuolella, niin meidän voisimme ottaa huomioon tällaisen jokiliikenteen suojelun, mutta kuitenkin saman aikaan haluaisimme tämän vastaisesti säilyttää, että tämä 12 matkustajan raja tähän soveltamisalaan ja ala on kannalta tämä. Minusta uskomme, että erityisesti ajattelemme sitä, että pyytäisiin parantamaan olosuhteita, jotka matkustelevat. Totta kai täysistunnossa on, ennen täysistunnossa vielä mahdollisuus käydä keskusteluja, mutta tällä hetkellä me saaneet aikaan sinne vähennetty mat- lippu kysymyksiä, jossa kysymys korvauksista, joka, niin lähdettiin sitä todellisuutta, joka sektorilla vallitsee. Pyritään siis parantamaan tilannetta, mitä tulee matkustajien suojeluun, joilla on, jotka ovat liikuntarajoitteisia, samalla myöskin vähentämään ää, ää, saman aikaan nimen oikeusvarmuutta tässä on kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä, jotka liittyvät soveltamisalueeseen, jota parlamentti on puolustanut ensimmäisessä käsittelyssä mahdollisimman laajalla tavalla. Ja tässä mielessä pyytäisin kollegoita, että me pyrkisimme säilyttämään tässä äänestyksessä tilanteen valiokunnassa, koska se huomattavasti helpottaisi neuvotteluja, etkä äänestäisiin tarkistuksia 12 ja, ja 70 76, siis 65 tulkki korjaa. Ja meillä on siis ollut ongelmia näiden kanssa. Rova Bilbao, kiitän häntä siitä, että hän on tarkoituksessaan vastannut ensimmäisen kestön jälkeen. Mutta on monia tarkistuksia, joita en voi tukea, koska me pyrimme pääsemään eteenpäin neuvotteluissa, jotka ovat hyvin tärkeitä. Voisin, voisin kuitenkin tukea joitakin, joitakin en. Ja nimenomaan, jotta voitaisiin säilyttää neuvottelussa se, mitä on saavutettu. Haluaisinkin kiittää kollegoja mielenkiintoisista esityksistä. Haluaisin sanoa, että edelleenkin olemme hyvin tärkeässä tilanteessa ajatella neuvotteluja. Ja tässä mielessä pyytäisin kollegoja, että säilyttäisimme ensimmäisen käsittelyn soveltamisalan mahdollisimman laajan. Äänestäisimme tarkistuksia 12 ja 65 ja neuvotteluissa ennen tästä emme voisimme päästä erityisiin sopimuksiin, mutta kuitenkin olisi hyvin hyödyllistä pyrkiä säilyttämään tämä tilanne ajatellen neuvotteluja. Kiitoksia paljon. Thank you very much for the PP. Kiitos kansanpuolueen puolesta Robert Mann Wel, eh, voorzitter, en ik wil graag eh, onze rapport... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää Rova Senderia lämpimästi. Hän on esittänyt tämän tilanteen oikein hyvin. Ennen kuin puutun näihin yksittäisiin kohtiin, haluan esittää yleisen huomion. EPP tukee tätä vaatimusta Euroopan tasolle, että Euroopan tasolla saataisiin säädöksiä matkustajien oikeuksista kaikilla liikennemuodoilla, kaikissa liikennemuodoissa, myös meriliikenteessä. Ja sitten kauko- siis EPP tukee tätä linjausta. Siksi kollega Ahjelle Senderin esitys on meille hyvin tärkeää. Tästä direktiivistä on jo puhuttu seikkaperäisesti jo ensimmäisessä käsittelyssä. Ja muistutan ajalla Senderiä siitä, että me EPPssä olemme alusta pitäen puhuneet ehdotuksen suhteellisuudesta. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Se on, se, se on välttämätöntä. Tämä koskee vain erityisesti pienten alusten kohdalta pienten yritysten kohdalla, jotka ajavat vain lyhyitä pätkiä, jotka ovat suorassa yhteydessä asiakkaisiinsa. Ja tämä koskee myös niin sanottuja historiallisia aluksia, joissa on lähes mahdotonta saada sopeutustoimia tehtyä. Jotta pääsy aluksiin olisi taattu Tämän puolesta olemme toimineet ja tehän tiedätte, Rova Sender, että viime viikkoina me olemme puhuneet tästä paljonkin. Pahoittelen sitä, että neuvoston kanssa emme ole saaneet sopua aikaa, koska minulla on sellainen kuva, että tällainen tunnelma on myös neuvostossa. Myös siellä pyritään yhteiseen linjaan, joka samalla myös turvaa tarvittavan joustavuuden joustavuuden, jota me tarvitsemme, jotta kaikki Euroopan valtiot, kaikki Euroopan alueet pystyisivät toteuttamaan tämän direktiivin myös pienten alusten kohdalla ja mahdollisimman kitkattomasti. Tätä joustavuutta tarvitaan ja sen täytyy näkyä kompromississa. Minusta on harmi, että tämä ei ole onnistunut tähän mennessä. Siitä syystä, herra puheenjohtaja, sanoisinkin, että että Esilien ehdotukset saavat kyllä meidän tukemme, mutta on yksi ratkaiseva kohta, soveltamisala. Koskeeko tämä direktiivi myös aluksia, jossa on 12 matkustajaa vai 36? Tässä emme ole samaa mieltä esittelijän kanssa, koska muussa tapauksessa joustavuutta ei voida taata ja siksi minun ryhmäni vastustaa tarkistusta 12, jonka esittelijä on esittänyt yksinkertaisesti siitä syystä, että esittelijää voitaisiin rohkaista äh, pyrkimään tarvittavan joustavuuden suuntaan. Sama koskee myös tietenkin neuvostoa. Tämän sanon myös siitä syystä, että neuvosto on yht... Äh, neuvostossa on samanlaisia huolenaiheita. Tämä on meille yksinkertaisesti erittäin tärkeä kohta ja toivonkin, että täällä valiokunnassa tämä tarkistus 12 ei saa enemmistöä taakseen. Kiitoksia, Rova Wortman Kool. Rova Bilbao seuraavaksi. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, en toista sitä, mitä olen käsit Rova Jaal esitteli aivan oikein, mutta sanoisin kuitenkin, että me olemme aika lailla tehneet töitä neuvoston ja komission kanssa – Erinäisissä kokouksissa, joita olemme järjestäneet viime viikkojen aikana, tarkoituksena on lyödä lukkoon kantoja ja ottaa huomioon myös parlamentin ensimmäinen käsittely. Siksi osa tarkistusten sisällöstä huomioivat nämä sopimukset, jotka liittyvät sekä komission että neuvoston kanssa käytyihin neuvotteluihin. Ehkä kaikkein ongelmallisin kohta on matkustajien matkustajat ja nämä perustelut, joita me kuulimme jouston osalta ja jouston puolesta tai ajatella mikä on alusten historiallinen luonne ja minkälaisia vaikeuksia ala on nyt kokemassa ja näitä perusteluja me olemme huomioineet ja Rovajala Senderkin on niitä huomioinut, kun ajatellaan kuinka paljon meillä on tämä raja 500 mailia, niin se antaa kuitenkin tämä kokoisille aluks, aluksille tiettyä liikkumavaraa, onko 12 matkustajaa tai vähemmän. Olen samaa mieltä Rouva Jalan kanssa tarpeesta säilyttää tämä luku 12. Kaikki tiedämme tässä valiokunnassa, kuten varoesittelijätkin tietävät, ettei me 12 päädy lopuksi kuitenkaan mutta ei 36kaan, jos ajatellaan, kun on analysoitu, minkälainen ala on, mitä valtiot ovat jo hyväksyneet ja minkälaisia keinoja meillä on saada aikaan eurooppalaista säännöstöä. Ehkä me tulisi sitten 1824. Tällaisiakin lukuja on kokouksessa tullut esille sekä komission että neuvoston kanssa. Siksi keskustelut jatketaan edelleen ja minusta olisi hyvä, että tässä valiokunnassa voitaisiin hyväksyä 12 matkustajaa kahdestakin syystä. Ensinnäkin niiden perustelujen syystä, joita on esitetty jo muiden artiklojen kohdalla. Se on aika ratkaiseva 500 maiden kohdalla. Ja sitten tästä jatketaan neuvoston komission kanssa. Alden ryhmän kannalta on toinenkin tärkeä kysymys, nimittäin terveys. Emme halua kuten alussa ainakin esiteltiin, että terveys otetaan tänne kuvaan, kuvioihin mukaan niin, että siinä vältettäisiin sellaisten lippujen myynti henkilöille, joilla on vaikeuksia liikkua tai he ovat liikuntarajoitteisia. Me haluamme, että voitaisiin evätä lipun myynti keneltä tahansa – jos on kyse turvallisuudesta, mutta vain turvallisuudesta eikä koskaan terveydestä, koska nimenomaan tällainen sääntely yhtä lailla pyrkii suojelemaan vammaisten oikeuksia, liikuntarajoitteisten oikeuksia. Me tiedämme, että joskus on hankalaa tällaista sopeutusta toteutua, eikä pelkästään alusten kohdalla, hotelleissakin liiken, liikennevälineissä ja monissa muissakin yhteyksissä, koska enemmistöllä ei ole tällaisia rajoitteita. Minä vetoaisin nyt, että Euroopan parlamentti ottaisi myös tämän todellisuuden mukaan meidän kaikkiin päätöksiimme. Myös tämä on Alden kanta. Lopuksi vielä toteaisin, että me olemme tehneet aika lailla työtä ja ollaan paljon samaa mieltä näiden tarkistusten kanssa, kuten nähdään äänestyksessäkin sitten. Ja Suurin osa tulee ensimmäisestä käsittelystä ja eiköhän tämä sopimus ole aika laaja. Kiitoksia kovasti. Täällä nyt siirretään kovasti mööpeleitä täällä myös, enkä tiedä kuka nimi on missäkin. Haluaisin, että kello on jo 10.22. Tärkeähän tämä on, mutta Mikael. Niin, minä en oikein ymmärrä niitä argumentteja, että nyt näin keskustellaan näistä vammaisista olemme sopineet oikeuksista, jotka koskevat rautateitä ja lentoliikennettä, eikä siinä ollut mitään poikkeuksia. Olemme sanoneet perustavanlaatuisesti, että liikuntarajoitteisilla täytyy olla mahdollisuus, rajoittamaton mahdollisuus käyttää kulkuneuvoa. Ja muut matkustajat maksavat tämän omaltaan, koska he, siksi on erittäin tärkeää, että pidämme tästä kiinni. Ja olen toistanut tämän esimerkin Yhdysvalloista – Vietnamin sodan jälkeen oli sitovasti määrätty, että kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa, kaikissa linja-autoissa matkustajat, jotka ovat liikuntarajoitteisia, saattavat matkustaa linja-autolla. Kysymys on siitä, että oli jostakin säälistä niitä kohtaan, jotka olivat sotavammaisia, vaan siksi, että Yhdysvalloissa täytyy olla mahdollista tämän matkustamisen, ja olen nähnyt, miten tämä toimi, toimii. Se se myös on mahdollista myös Euroopassa. Haluaisin torjua kommentin, joka liittyy historiallisiin aluksiin. Historialliset kulkuneuvot ovat aivan eri asia. Kysymys on silloin kulttuurillisesta arvosta, jota suojellaan, ja silloin se täytyy ei voi katsoa, miten se voidaan saattaa nykypäivän tasolle. Ja silloin 1500 vuotta, 500 vuotta sitten vammaisivat eivät ole niitä, jotka ovat käyttää näitä aluksia, mutta tämä ei voi olla se malli, jota voidaan nyt käyttää niin, että tämä rinnastetaisiin pieniin aluksiin. Tänään meillä on tietotaito, se on olemassa ja matkustaja on etualalla, eikä lyhytnäköinen taloudellinen aineellinen etu. Ja tämä muutos on tapahtunut hyvin, muutos voi tapahtua hyvin nopeasti. Emme me voi pelkästään aina jättää asettaa roteita huonompaan asemaan. Nyt laivojen tapauksessa on kysymys siitä, että ne täytyy vielä lävitse. Siksi tuen äänestä tämän tätä tarkistusta vastaan. Thank you, Mr. Epping for the ECR. Kiitoksia. Mikael sitten Epping ECRstä, eikö? Sitten herra Kuuna. Luulen, että meidän pitäisi asiallistaa tämä keskustelu silloin, kun puhutaan sisävesiliikenteestä ja matkustajista tai matkustajamääristä 1236 matkustajalaivalla, aluksella. Ja ihmiset, jotka elävät rannikolla ja tietävät omasta ympäristöstään, että on sitten sisävesiliikennettä tai merivesiliikennettä, niin jolloin päivämatkoja järjestetään rannikkoseudulla ja jossa jokainen oikeastaan orjuu. Eihän siellä ole mitään muuta turismia että voitaisiin ikään kuin etukäteen varata joku tällainen höyrylaiva. Lippujen myynti tapahtuu siinä laiturilla tai sitten siinä reilingin kupeessa tai missä sitten tahansa. Ne ovat niitä pieniä yrityksiä, jotka sitten saa, harrastavat tällaista liikennettä ja sivu, sivuelinkeinonaan. Totta kai ovat kiinnostuneita siitä, että asiakkaat saavat parasta palvelua. Ja jos sitten turvallisuus on jos turvallisuus on vaarassa, niin luulenpa, että tässä varmastikin historialliset alukset ovat ratkaisevassa asemassa myös, mutta tässä on kysymys myös yrityksen koosta ja niistä, niistä ajomatkoista, joita hoidetaan. Siksi kyllä katson, että neuvosto ja viime kädessä myös liikenneministerit, jotka jotka ovat käsittelemään tätä asiaa, että eivät ne perusteetta voi määritellä tätä 36 matkustajaa. Tässä annetaan signaali muuten Euroopan parlamentista, että me sanomme, että me sääntelemme kaikkea. Ja kun puhutaan yli 12 matkustajasta mistä tahansa aluksesta Euroopassa, missä tahansa ja siitä syystä minä olisin tässä hyvin varovainen ja vetoan myös sen argumentin puolesta, että 36 matkustajaa on se alaraja, johon sitten nämä kovat säädökset otetaan käyttöön, jossa on myös vahingonkorvausvaatimuksetkin e, samalla tavalla kuin tämä tilanne oli rautateillä – tai lentoliikenteessä, joskin ne ulottuvuudet on vähän toista suuruusluokkaa, kun tätä katsoo ja katsotaan myös Herr Kramer, näin, että, että nämä pienet veneet Spreejoilla tai Berliinin kupeessa. Te haluatte sitten samat velvoit asettaa näille pienille aluksi, aluksille. Tämä täytyy nähdä realistisesti. Ja tässä politiikka aina alkaa kun, kun heijastellaan realiteetteja. Minä kannatan sitä, että jokainen edustajista miettii sitä, että millä tavalla tämä näkyy kotikunnassa, kun me sanomaan pienelle yrittäjälle, että mitä sitten, jos sinä joudut maksamaan vahinkorvauksen, kun et ole myynyt lippua tuolle tai tuolle ja kuitenkin joku oli halunnut matkustaa perheensä kanssa jonnekin, sitten tuleekin vahinkorvausvaatimus 200, 300 euron äh, äh, suuruusluokkaa. Sellaiset yritykset saattavat mennä konkurssiinkin tällaista. Thank you very much, Mr. Kuhn. Kiitoksia kovasti, herra Kuhn. Herra Van No, voorzitter. Voorzitter, uiteraard ben ik... Kiitos, puheenjohtaja Totta kai minäkin kannatan sitä, että vammaiset saisivat paremmat matkustajaoikeudet, mutta herra Kramer, onneksi meillä ei ole Vietnamin sodan veteraaneja täällä Euroopassa. Ja toisekseen, jos tällaisia juttuja kerrotaan, täytyy kertoa myös ne tois, se jutun toinen puoli. En ole sitä teiltä kuullut, nimittäin, että te teidän täytyy selittää sadalle työttömälle, että minkä takia he ovat menettäneet työpaikkaansa tai tulevat menettämään työpaikkaansa. Minä olen usein ollut tarkastamassa historiallisia aluksia, ja nämä historialliset alukset eivät pysty maksamaan näitä muutostoimia. Ja jos me menemme tämän 36 matkustajan alapuolelle, niin silloin täytyy huolehtia, silloin ihmiset menettävät työpaikkojaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kriisiaikoina ö, tulee yhä suurempaa vahinkoa. Tämän, tätä juttua te ette kertonut. Minä kerron tämän nyt teidän puolesta. Siksi minä tuen tarkistusta ö, 64 Wortman Koolilta. Kiitos, Ravan Taalen. No, lähinnä omalta puoleltakin niin muutama sana ennen kuin Rova Jegle puhuu. Keskustelu on ollut kiintoissaa mielestäni ja kiitos Rovaajala Senderille. Tässä on nyt intohimoa syntynyt vihdoinkin liikennevaliokunnassakin. Paitsi mitä nyt Mikaelilla aina on, mutta kiitos kovasti siitä ainakin. No yksi asia kuitenkin. Mielestäni tasapaino täytyy löytyä niin, että matkustajan oikeudet, varsinkin liikuntarajoitteisten oikeudet huomioida, mutta myös se, että saadaan jotain lainsäädäntöä ylipäätään. Oikeastaan sillä on jotain virkaa, jos se toimii vain. Tässä nyt oikeastaan olen kahdellakin paljon, olen samaa mieltä Kramerin kanssa, ettei voida pelkästään sanoa, että no, mitäs viisi liikuntarajoitteisista voi olla, että se on ongelma, jos laivaa täytyy ruveta rukkaamaan tai venettä tai historiallista alusta. Mutta uskoa myös, mitä herra Kuun sanoi, hänkin on oikeassa. Meidän täytyy joskus miettiä tätä todellisuutta vasten. Mitä on tehtävissä kohtuullisen kustannuksin, jos tässä mainittiin nyt historialliset alukset ja niin päin pois. Sen verran voin kertoa, koska jos ajatellaan omaa perintöäni niin liikenteen puolella, nimittäin rautatieliikennettä, niin en ole tietoinen, mistä mistään perintörautateistä, jossa ei olisi myös palveluita liikuntarajoitteisille vammaisille. Ei se tietenkään vie mitään perinnöltä, jota he ovat säilyttämässä tai mitä he tekevät, mutta sen sijaan kuitenkin se houkuttelee enemmän ihmisiä käymään rautatiepätkillä ja käyttämään rahaa niillä pätkillä. Sen sijaan, että sanottaisiin vain, no ei se nyt onnistu, kun se on vanha historiallinen alus tai mietitään mitä mahdollisuuksia ehkä on, niin ehkä, ehkä tulemaan enemmän vierailijoitakin näihin aluksiinkin, mutta ymmärrän tosin tämän tasapainojutunkin. Se on aika keskeisessä asemassa. Rova Jeje. Thank you very much. Let... Kiitos. Haluaisin aloittaa kiittämällä puheenjohtajaa ja ylistämällä häntä viisaudestaan ja siitä tasapainosta, josta hän on puhunut. Mutta haluaisin kuitenkin ennen kaikkea osoittaa kiitokset komissiosta kaikille, jotka ovat pyrkineet ajamaan matkustajien oikeuksia. Komissio haluaisi myöskin kiittää esittelijä esittelijää, varjoesittelijää kovasta työstä, jotka ovat tehneet tämän asian parissa. Olemme nähneet, että kummallakin puolella on paljon tahtoa sekä neuvostossa että tässä parlamentissa sen suhteen, että voidaan päästä sopimukseen ja voidaan löytää ja pitäisi löytää ennen kuin äänestys tapahtuu täysistunnossa. On kaksi keskeistä kysymystä, meidän kannatamme katsottuna. Ensimmäinen on va- va- soveltamisala, ja tämä on nähty ratkaisevaksi keskusteluissa. Komission kannalta on tärkeää, että matkustajan oikeudet katetaan mahdollisimman laajasti, ja siksi me olemme ehdottaneet rajaksi 12 matkustajaa, ja neuvoston kantahan on 36, niin kuin tiedätte, mutta jälleen kerran viisaus on varmaan jossain tässä välissä, ja odotamme äänestystä täällä nähdäksemme, missä määrin tätä soveltamisaita-ala voidaan soveltaa, mutta tämä on ratkaisevan tärkeää meille ja haluaisimme, että sitä voitaisiin soveltaa mahdollisimman laajasti. Sitten edelleenkin tulemme tietysti tukemaan kompromissin etsimistä tässä suhteessa. Sitten toinen asia on terveys. Komissio ymmärtää, että on välttämätöntä antaa ö, liikenteen harjoittajille ennen kaikkea risteilyn osalta harkinnan varaa siinä, voidaanko alussa nousemisessa ottaa huomioon terveyssyyt, mutta ymmärrämme myöskin parlamentin huolenaiheet ja siksi uskomme, että ratkaisun tulisi perustua siihen, että ei harjoiteta syrjintää ja artikla 4a uusi kohta otettiin tähän, jossa sovittiin, että tämä koskisi kaikkia matkustajia – joka liittyisi siis kansanterveyteen, jolloin liikentahdot taisivat kieltäytyä kuljetuksesta terveyssyistä silloin, kun katsotaan, että matka on niin, menee niin etäälle äh, rannikosta, että on mahdollisuus järjestää pelastuspalveluita. Meistä tämä on hyvä ratkaisu ja sopimus, se se molemmin puolin perustua tähän kohtaan. En halua käyttää enempää aikaa. Haluaisin sanoa, että komissio odottaa mielenkiinnolla välitys, tehtävänsä parlamentin ja neuvoston välillä, jotta saataisiin aikaan sopimus. Ja uskomme, että pienillä ponnistelulla molemmin puolin, kuten sanoin, ratkaisu on aivan tavoitettavissa. Ja tärkeää on soveltamisala ja haluaisimme pyytää, että valiokunnan jäsenet saisivat tässä tuloksen aikaan ennen äänestystä 4. Huhti, heinäkuuta. Kiitoksia siitä, että taistelitte tuossa kuppien kolinoiden kanssakin. Rovajala Sender. Kiitos johtaja. Haluaisin kiittää kaikista puheenvuoroista, joita kollegat ovat tehneet, samoin mitä komissio esitti. Haluaisin rauhoittaa niitä, jotka edelleen ovat sitä mieltä, että ei olisi riittävästi joustavuutta tekstissä, jotka olen esittänyt. Periaatteessa, kuten sanoin, jokiliikenteen alue on edelleen suojeltu ja esitys, joka neuvostosta on tullut siitä, mikä on se etäisyys, joka on 500 metriä yhden aluksen osalta. Sen lisäksi tavoitteena on ollut, haluaisin tietysti tässä yhteydessä vielä kerran tukea mahdollisimman pitkälti sitä, että tätä saksalaista tarkistusta, niin että herra Kuunkin rahoittuisi tämän 500 metrin lisäksi, jotta tämä ottaisi huomioon kaikki järvet eh, Berliinin ja Potsdamin ympärillä, <laughs> jotta nekin sisään, haluaisin siis eh, tukea tätäkin. Ja sen lisäksi haluaisin sanoa, että neuvostossa mahdollisuus, että saataisiin tällainen eh, 12 ja 36 välissä oleva kantaa ja samanlaista sisältyisi mahdollisimman äh, laaja soveltamisala, jo te tiedätte, millaisia nämä neuvottelut ovat. Tietyssä mielessä tämä on hyväksytty, että tosiasia, että parlamentti joissakin ryhmissä on muut, joissakin ryhmissä kanta on muuttunut ensimmäisestä käsittelystä. Haluaisin muistuttaa esimerkiksi käsittelyssä 2009 mitä suurimmalla enemmistöllä parlamentin täysistunto mukaan luettuna myöskin kansanpuolen liberaalien ryhmät hyväksyi sen. että nyt komissio oli valmis liikkumaan niin, että lainettaisiin soveltamisalaa ja nyt käytetään sitä, että parlamentti on muuttanut kantaansa perusteluna sille, että neuvosto voi, voi vetäytyä Sanoisin vielä kerran, kysymys oli pelkästään henkilöistä, jotka, jotka ovat jollain laitettu liikuntalaisessa ongelmatilanteessa, mutta tätä me kaikki, me tulemme, olemme jossakin vaiheessa matkustajia, joilla on liikuntarajoitteita, ja siksi on tärkeää tukea mahdollisimman suurella joustavuudella samanakaan tukea pakettia, joka voisi sopeutua tähän. Kysymys ei ole mistään radikaaleista muutoksista, koska meriliikenteen alueella al- sektori, joka liikkua ja näkee saman välttämättömyyden, joka on muissa sektoreilla, että se tulisi sopeutumaan asteittain. Kyllä se ei ole mistään radikaalista asiasta, mutta mahdollisimman laaja soveltamisala, koska eh, Euroopan kansalaiset olemme vanhenemassa nopeasti ja tätä kautta tulisi myöskin vaikka menetystä, koska ihmiset olisi matkustaa, he pääsisi satamiin, terminaaleihin tai aluksiin. Ja neuvostoliin saakka tulisi säilyttää tämä kanta, koska tuli tapauksessa saman aikaan neuvottelussa tuloksen, mutta hyväksyä kuitenkin neuvoston hyväksynyt tiedätte, että neuvoston esitys on, josta neuvotellaan, se on aina neuvottelukanta. Saman aikaan unohtaen, että kaikki liikuntarajoitukset ja matkustajat, että he voidaan, voidaan säilyttää, jos tämä mahdollisimman laaja soveltamisala, on tämä soveltamisala, mutta haluaisin pyytää teitä, että säilyttäisimme ensimmäisen kestelyn kannan parlamentissa, jotta voisimme edelleenkin pysyä neuvottelut kannassa ja tämä on tärkeää matkustajien sektorin myöskin ilmailuliikenteessä ja rautatieliikenteessä on tapahtunut muutoksia nimenomaan parlamentin muutosten ansiosta, jotka ovat huomattavaa. On parannettu palvelua, on tehty siitä inhimillisempää ja totta kai on parannettu myös laatua. Ja tässä mielessä pyytäisin, että tukisitte tarkistuksia 12 ja 65 eh, ja voisimme silloin neuvotella edelleen täysistuntoon asti. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitoksia rouva Ajala Center. Nyt muodollisesti ilmoitan, että ikään kuin just nyt alkaa äänestys ja täysistunto on heinäkuussa. Voidaanko sitten siirtyä seuraava kohtaan esityslistalla nimittäin äänestyksen toimittaminen. Aloitamme Kansanin mietinnöllä. Ennen sitä kuitenkin testataanpa vielä koneenne. Ovat kaikki valmiita. Koeäänestys alkaa. Äänestys on käynnissä. As everybody... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kiitoksia kovasti. Rouva Diber ei ole mikään ongelma, koska kansanpuolella on yksi ääni liikaa. Kansanpuolella on yksi ja sen liikaa tällä hetkellä. So. Elikkä. So if you could sort that Voisitteko tämän hoitaa, Mathieu? Kuka ei sitä äänestä? Jos te verran äänestää, niin sitten siellä on kaksi ääntä liikaa jo. Okei. Okay. Right, can we start with the... No niin, voisitko, voidaanko aloittaa äänestysluettelolla? With... Ensinnäkin kymmenen. Herra Kansanin mietintö siis. Artikla 2.2 tarkistus 10 esittelee äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 suullis- esittelijältä yhtenä ryhmänä tarkistuksen yksi kans, yhden kanssa vastaavasta johdantosa kappaleesta. Sopiko kaikki äänet puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12. 12 esittelijältä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusikymmentäkaksi ja kolme raukeavat, eli seuraavaksi 14 kohta kohdalta kolmessa osassa. Kohta yksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa poistetaan viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolmas osa poistetaan ja kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. En ihan tarkkaan tiedä, missä meni kohta kohdalta, mutta kaikki äänestivät kuitenkin ihan samalla tavalla jokaisessa kohdassa. Artikla 2, Bradford 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 raukeaa. 6, kym... ei anteeksi, 65 on edelleen elossa. 65 kuosolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 sija 7 puol... Aina kaikki samoja. Miksi sitten siellä on kolme, 66-70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71-74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16, 17 ja 2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 esittelijältä identtinen 79 kanssa ja siitä äänestetään yhdessä numero 4 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 yhdessä numeron kolme kanssa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 Meissnerilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 Ulmerilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 seuraavaksi kerrotaan täällä esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 raukia, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 raukia 25 seuraavaksi esittelijältä puolestaan. Vastaan tyhjää hyväksytty 26 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 87 Ferveriltä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 88 Bradburnilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 Ferveriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 ja 9 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 90 maiseneilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 91 Ulmerilta puolesta vastaan tyhjää hylätty 30 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 raukia eli 32 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 Ulmerilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa poistetaan sanat assistance to find ja loppuosa toinen osa. Ensimmäinen osa 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96. Siitä äänestetään puolesta vastaan tyhjää. Sitten tämä tarkistetaan nyt ensimmäistä kertaa. 96 Serakianilta äänestys alkaa. 96, artikla 21. Kansapuolue kolme liikaa. Kolme liikaa. ECR, you have... ECR, teillä on yksi liikaa. Okei. Okay. What do we do now? Just take them off. Can you take, can kansanpuolue ottaa kolme korttia pois ja ECR yksi kortti pois. ECR, you've done ECR on hoidettu kansanpuolue, siellä on vielä plus kolme. Plus yksi vielä. I think the coordinator should sacrifice himself. Koordinaattorin pitäisi ehkä uhrautua tässä. No niin, siinä se äänestys päättyy. 24.17 hyväksytty. Kiitos Mathieu, ainakin päästään eteenpäin. 95. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 33 raukeaa, eli 34 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 raukeaa, näin ollen 98 ilta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Siksi 35 raukeaa kyllä. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata yksi Tämäkin on lisäys, siis lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 40 kohta kohdalta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa sanoihin in accordance with national law. Toinen osa loppuu. Ensimmäinen osa 40 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta sen 37 vastaan tyhjää hyväksytty. 103 uskomme raukea, koska toinen osa 40 meni läpi. 38 seuraavaksi artikla 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Saattaa neljä lisäyksenä puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Artikla 30 305 pidättämältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 Ferveriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 esittelijältä suullisella tarkistuksella se on siinä. Facilities on board puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. We now go through... Seuraavaksi mennään aina 49 asti. Johdantossa kappale 11 tarkistus 49. Nimittäin olemme jo hyväksyneet tai äänestäneet muistaa. Eli nyt Jordan tuossa kappale 11, tarkistus 49 Danielikselta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Viisikymmentä lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 seuraavaksi Lichtenbergeriltä puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 52 kai hylätty, mutta tarkistamme. 52 Lichtenbergeriltä äänestys alkaa. PPE plus... Kansan puolessa yksi liikaa. Kiitos Matthew. Vaikka kaikki äänestys alkaa. 15.26 hylätty. Kuusi seuraavaksi puolesta. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt täällä jo käsi väsyy. Tästä on vielä matkaa aika lailla edessä. Seuraava raukeaa. Seitsemän, anteeksi, seitsemän esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan. Siitä voidaan edelleen äänestää hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 56 kosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän esittelijältä puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten lisäyksenä 58 koosalta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuäänestys, äänestys alkaa. Kansan puolensa yksi liikaa taas, Mathieu. Kiitoksia. Kovasti äänestys päättyy. 40 ääntä annettu, 36 puolesta yhtään vastaan, neljä tyhjää. Onnittelut herra Kantsanille. Switch of modes. Sitten seuraava ja henkilökunta vaihtuu, operatiivinen henkilökunta vaihtuu, No niin, nyt kun lähdetään liikkeelle. Kaikki valmiina ja kädet valmiina. Artikla 2, kappale 1, B, tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 ja 65 identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 12 ja 65 äänestys alkaa. Everybody vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 18 puolesta, 16 vastaan, 6 tyhjää. Hyväksytty. Ja vielä täytyy äänestää kuudesta neljästä Hortman Koolilta lisäyksenä. 64 lisäyksenä puolesta En ole samaa mieltä, että tämä on lisäys. Pyytäisin, että siitä äänestetään kokonaisuudessaan artiklasta, siis tarkoituksessa 36kin on mukana siinä. En ole samaa mieltä tämän lähestymistavan kanssa. Ei, mä... Kuulin mitä sanoitte, minä äh, suosittelen, että emme voi, koska se tarkistus 1265 on, ne voidaan, tämä 12 ja 65 on hyväksytty ja 65 muuttaa täysin tämän tekstin. Eli lisäyksenä sanoo Wortman Kohl. Kyllä, lisäyksenä sanoo puheenjohtaja. Lisäyksenä Wortman Kohl puolesta. 64 siis lisäyksenä vastaan. Tyhjää, hylätty. 13 ja 66 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 13 ja 66 äänestys alkaa. She's open. PPE, one too many. EPP yksi liikaa. Kiitoksia, Tattarelli. Äänestys päättyy. Tattarella se nimi oli. 21 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Tarkistus 14 esittelijöitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 ja 67 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69, 70 ja 71, 72 ja 73 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 3, kohta F74, Bilbao puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 esittelijöiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Adopted. Hyväksytty, hyväksytty. Seuraavaksi varmaan äänestetään puheenjohtajan luottamuksesta. 79 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. 79 äänestys alkaa. Everybody voted. Vote in. Äänestys päättyy. 21 puolesta ja 20 vastaan hyväksytty. Näin ollen 7, 8, 80 raukeavat. 82 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 82 äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. 25 puolesta 15 vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti 86. Äänestys alkaa. 86. Everybody voted. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 21 puolesta 19 vastaan. Hyväksytty. 87 ja 88 ovat identtisiä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty 91 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tämä 91 koneellisesti. 91. 91. The vote is open. Äänestys alkaa. No kyllä tämä aina kun rupeaa toimimaan, kun lähdetään tarkistamaan äänestyksen, niin äänestys päättyy 13 puolesta 27 vastaan hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 92. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 29 puolesta 11 vastaan hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 esittelijä äh, pää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Minusta se on hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti tarkistus 98. Bradford Epping. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 20 vastaan. Hylätty. 20 esittelijä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 esittelijöitä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on request, toinen osa ja pysyy ennallaan. Ensimmäinen osa 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 raukeaa, 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten hengellinen tauko, seuraavalle sivulle 101 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 101. Äänestys alkaa. Everybody voted. Vote. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy 21 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 äh, sanoista if possible lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää. Minusta se on kyllä hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti 26 lisäyksenä äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Puolista 20 vastaan 21 hylätty. 27 esittelijältä artikla 11. Kohta 1a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 lisäyksenä näillä sanoilla ja lisäyksenä ö, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksyttykö? Hyväksytty. 105 Bilbao puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 ja 107 ovat identtisiä yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 106 ja 107 äänestys alkaa. Has everybody voted? Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 23 puolesta 18 vastaan hyväksytty. 108 puolesta. 108 puolesta. Yeah, yeah, 106. 106 hyväksyttiin. Joo, kyllä, kyllä. 23.18 noin ulkomuistista. 108 Fleckensteinilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 108 äänestys alkaa. Has everybody voted? Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. 26 puolesta 16 vastaan hyväksytty. 29 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin on 34 raukeaa, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 kahdessa osassa, ensimmäinen osa 90 minuuttia, toinen osa loppuosa Ensimmäinen osa 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 on jonen hoitunut. 113 Lasto Rikkee puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 114. Äänestys alkaa. Everybody voted. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 22 puolesta 19 vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 117 koneellisesti. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 21 vastaan. Hylätty. 40 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 liittyy tarkistuksen 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata yhdeksäntoista kahdessa osassa Ensimmäinen osa on Terminal Operators to Customary Languages, tämä pätkä. Toinen osa on lopputeksti, ensimmäinen osa 119 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta. Ei, eh, niin kuin 46 raukesi, 47 puolesta. Puolesta 47 vastaan tyhjää hyväksytty 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 51 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 52 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 53 puolesta. Tämä olisi voittaa yhtenä ryhmänäkin, 53 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 54 puolena, puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty Yksi, kaksi, yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi, viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi, kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Vi- Johdatussa kappale 6, 57 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 58 Lichtenberg. Äänestys alkaa. Luulen, että se on hyväksy, mutta katsotaan. Täällä vähän kädet. Käännös päättyy. 22 puolesta 20 vastaan on hyväksytty neljä esittelijä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 59 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 60 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän meillä koko, äänestetään koko ja kahdessa osassa, ensimmäinen osa Information and Ticketin tämä pätkä, toinen osa loppuosa. Ensimmäinen osa seiska puolesta vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 raukeaa, 62 koosa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa koneellisesti. Has everybody voted? Oletko kaikki äänestyneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, yksi vastaan, 17 tyhjää. Hyväksytty onneksi olkoon rouva Ajela Sender. Right, what's this? This is Mrs. Deverac's report next. Niin, Rova de Verakin mietintö seuraavaksi. De Verak. Okay, folks, we're ready to carry on. No niin, olemme valmiita jatkamaan. This 15 pages, is it this one? Yeah. Uh, there are some compromise so, uh, and oral amendments in the okay. annex. We have some compromise amendments here. Meillä on tälläkin kompromissitarkistuksia ja myös suullisia. Tästä tulee hiukan mutkikkaampaa, joten eh, yritäkääpä nyt pysyä mukana. Aloitamme kompromissi ykköseltä, joka kos- ykkösestä, joka koskee kohtaa yksi. Ovatko kaikki valmiita? No niin. Puolesta, kompromissi yksi puolesta, käsi ylös, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Nyt tulemme tarkistukseen 27 Marinesku puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 26 Tsikau puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 Marinesku puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89, 90, 91, 92 ovat saman sisältöisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. kansanpuolueryhmässä yksi liikaa taas. Kiitos Mathieu. Äänestys päättyy. 26 puolesta 15 vastaan yksi tyhjää. Kyllä, puheenjohtajan silmät vielä pelaavat. Hyväksytty 93 Marineskulta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 Marineskulta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 95 De Grandes Pascual puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 95 De Grandes. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 16 vastaan. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96, 97, 98 saman sisältöisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, tähän suullinen tarkistus suullinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 vedetty pois 99 De Veirakin tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Safety and Casual Administrative Proceedings asti ja toinen osa on viimeinen lause tarkistuksesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Täällä on paljon kaikenlaista äänestystä. Tiedän, että tämä on kovaa työtä, mutta tämä on vielä koempaa, jos kädet eivät nouse. Siis toinen osa, tarkistus 103. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 ääntä puolesta, 21 vastaan hylätty. 104. Lichtenberg lisäyksenä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 105 raukeaa 106 handaalen Dalen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 107 Marinescu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 sopeutuu yhteen, siitä lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta, esittelijöitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 aukeaa. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 Marinesku puolesta vastaan tyhjää hylätty. Marinesku varmaan äänesti oman tarjouksessa puolesta. Sata yksitoista kohta kahdessa osassa ensimmäinen osa paitsi jos puheenjohtaja ja koordinaattori ja toinen osa tämä päätös. Ja ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 vedetty pois, tai se olisi rauennut. 31 esittelijältä kohtaan 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104, 115 Sikau seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 esitellä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 Marinesku puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 121 lisäyksenä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 124. Voisiko äänestää 124, 125, 127, 1, 6, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 129. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 18 vastaan, yksi tyhjää, hyväksytty. 130 ja 131 yhdessä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 130-131. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 19 vastaan yksi tyhjää hyväksytty. Ne hyväksyttiin. 40 raukeaa, 132 raukeaa, joten nyt 133 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ja toinen osa. Ilman, tämä raukeaa 130 joten äänestimme siis vain ensimmäisestä osasta, ja menossa rauennut jo. Sitten ensimmäinen osa kolmesta puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 140 sama sisältöiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 raukeaa, 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 on seuraava ja 144 sama sisältöisenä. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 143, 144 lisäyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 puolesta 21 vastaan yksi tyhjää. Hyväksy, hylätty. 145 myös lisäyksenä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 147 puolesta, ei, niin, niin tämä on kuuluu siis seuraavaan kohtaan, tämä kommentti, kohta 48. Siis 147, äänestämme 147 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Joten 147 raukeja joka vedetty pois, 148 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 Marinesku puol, niin, puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. kahteen yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 kahdessa, kolmessa osassa. Ensimmäinen osa EU-lentoyhtiöt on kaksi lähtöä ja kolmas osa, jos on olemassa lista vaarallisista. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 tarkistetaan. Tarkistetaan, jos haluatte. 153 fandaalen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 22 puolesta 19 vastaan hyväksytty. 55 sitten. Kielellinen, siis vain 56 niin, Duer. Ennen kuin 56 tarkistusta äänestetään, haluaisin vielä rauhoitella ryhmiä, että on kyse yhteyshenkilöistä. Tämä on hyväksytty jo eurooppalaisessa tietosuojavirastossa. Se on riittävä takuu tietosuojalle. Kiitos. Okay. Explanation from the... Niin, tämä selitys esittelijöiltä 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 156 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 57 otettu pois. 157 on seuraava puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 157, Rova Alvarez. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 19 puolesta 22 vastaan hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Suullinen numero 361 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 160 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 toinen osa vain, koska ensimmäinen osa raukesi, koska 160 hyväksyttiin, joten toinen osa hätäsuunnitelma jäsen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 raukeaa. 60 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 65 yhtenä kokonaisuutena, jos sopii puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 167 siihen asti yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 Marinescu. Epäilen, että tässä taas päättyy hyvä tuuri puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 69 ensimmäinen osa raukeaa, äänestämme vain toisesta osasta puolesta, vastaan, tyhjää, uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme, koska käsiä ei noussut. Toinen osa 69. Äänestys alkaa. Toinen osa, ensimmäinen osa raukeaa, joten vain toinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 8.5.32 vastaan hylätty. Vain kolme ihmistä äänesti halusin vain mainita tämän. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme raukeaa. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 raukeaa. 73 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Neljä raukeaa. 74. Raukeaa. 75. Seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 75. Äänestys alkaa. Uskoisin, että se hylättiin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta 24 vastaan hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6. 6. Kuudesta 6, 76 ja 7. Voidaanko näistä äänestää yhtenä? Hyvää. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 raukeaa, 77 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan tämän vielä. 77 lisäyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 20 vastaan. Hyväksytty. No niin, 79 ensimmäinen osa raukeaa, toinen osa siitä äänestään lisäyksenä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt 82 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa tietolähteet, toinen osa muu teksti puolesta, ensimmäinen osan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Voisimmeko tarkistaa toisen osan? 82, toinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet mukaan luettuna vihreä ryhmä? Ja nyt äänestys on päättynyt. 21 puolesta 21 vastaan hylätty. 11 raukeaa 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 vedetty pois, Ja 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 41 puolesta, ei yhtään vastaan, yksi tyhjää hyväksytty. Onnittelut rouva De Veidakille. Ja nyt meillä on myöskin lainsäädäntöpäätöslauselma. Siitä vielä äänestys. Äänestys alkaa. Nämä ovat nimenhuutoäänestyksiä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Lähden sama tulos 39 puolesta, ei, ei yhtään vastaan, yksi tyhjää päätöslauselmasta, joita vielä kerran onnittelut esittelijälle. Monsieur le Président, je... Puheenjohtaja, tiedän, että tässä on muita äänestyksiä tulossa, mutta meillä on tulossa 11.30 tästä mietinnöstä. Kolmikanta neuvottelu pyytäisi nyt virallisesti valiokunnalta toimeksiantoa, että tässä, että voisivat käydä neuvotteluja neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa sen pohjalta, oplaa, jonka hyväksymme. Siksi tulee 22. kesäkuuta kertomaan neuvottelun tuloksista. Ja niin tiedämme, mitkä ovat tulokset kolmikantaneuvotteluista. Kiitos. Yes, Eikä siinä ole mitään ongelmaa. Valiokunta antaa varmasti kyllä tuen. Äänestys sen antoi jo. Voitte varjojen kanssa neuvotella ja neuvoston kanssakin tältä pohjalta. Seuraava kohta. Herra Roshin mietintö kunhan tässä vaihdetaan taas avustajaa. Ready to go. Oletteko valmiita selvä, kollegat? Ensimmäisenä yhtenä ryhmänä yhdestä kuuteen äänet puolesta. Vastaa tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 64. Yrittäkää pysyä perässä, uskokaa vain. 64 Van Dalenilta puolesta vastaan tyhjää. Voitaisiko tarkistaa Van Dalenin 64 kai hyväksytty, mutta tarkistetaanpa. 64 äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Ei kun 18.21 hylätty. 66 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70. Näinkö? 70 kyllä seuraavaksi äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa numero 70. Tarkistus 70. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Aldella yksi liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. 21.19 hyväksytty. Kompromissi 14 seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 Lichtenbergeriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty 97 puolesta tyhjää tyhjää Voisimmeko tarkistaa numeron 97? Äänestys alkaa. Tarkistus 97. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17.23 hylätty. 98 Albertinilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme numeron 100 Fidanzalta. Äänestys alkaa. Y- 100. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 15.26 hylätty. 102 puolesta. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 Hennis Plaskardilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 110. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19.21. Hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron 130. 130 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17.23 hylätty. 138 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron 139. Äänestys alkaa. 139. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21.19 hyväksytty. 140 Fandalenilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21. Suullisella tarkistuksella El Hatrauilta. Dirk, sanoi puheenjohtaja. Puheenjohtaja, El esitys pitäisi ottaa ensin esille ja sen jälkeen minä saan sanoa jotain. Näinpähän se menee. Minä olisin kuitenkin sitä vastaan. No vielä kerran puheenjohtaja. Eilen tai toisessa päivänä meillä oli, äh, pyysimme eri kompromissista erillistä äänestystä. Se ei kuulemma onnistunut koska ei voitu äänestää erikseen kompromissista. Nyt täällä on suullinen tarkistus kompromissia koskien, jonka, jota me emme ole käsitelleet valmisteluvaiheessa. Näin ollen tällä tavalla ei voida ne toimia, siksi haluankin, että tämä, tätä ei poisteta tästä niin kuin on esitetty. verstanden. Man Minulle sopii, että yritetään kompromissia tarkastella kokonaisuutena, mutta meillä on kuitenkin suullinen tarkistus Saidilta. Se on hyväksytty. Näin ollen meidän täytyy hyväksyä myös verillinenkin äänestys. Minusta se on aivan korrekti menettely. No, menettely on ihan selvä. Jos joku vastustaa suullista tarkistusta, ei siitä voi äänestää. Jos muodollisesti joku vastustaa, niin ei siitä voida äänestää. Voidaanko tämä menettelypä selvittää niin, että sanotaan suullinen tarkistus ja erillinen äänestys ja kysytään, että voidaanko nämä hyväksyä molemmat? Ja, eh, ik heb met onze schaduwrapporteur overlegd. Puhuin tässä juuri varjoesittelijän kanssa. Nyt jos Elkaat Rui hyväksyy tämän lisäyksen, niin mikä siinä? Että jos se on lisäys, niin minä voin hyväksyä. Jos se on lisäyksenä hyväksyttävissä, niin hyväksytään kyllä näin vaan. Well, uh... Eh, ik, ik, uh, ik heb dit ingediend omdat... Uh... No, minä tein tämän tarkistuksen, esitin sen nykymuodossaan, koska tämä on, heijastelee paremmin meidän kantaamme kahden yhdistäminen ei ole hyväksyttävissä. Alke. Minä vedän tarkistukseni pois, paitsi jos sitä ehdottomasti halutaan äänestää. Kyllä me, meille, pär, meille riittää tämä muotoiltu kompromissiesityskin, jonka esittelijä on esittänyt. Siinä on otettu jo aika paljon otettu huomioon meidän asiamme. No niin, äänestetään tästä kompromissista. Jotkut jäsenet eivät ryhmässä voi sitä tukea, mutta näinhän se on. Tämä johtuu siitä liberaalien vastahangasta. Yes. No, no, tilanne nyt on näin. Meillä on kompromissitarkistus ihan oikein esitetty. Jos tulee suullinen tarkistus, niin siitä voidaan äänestää, jos valiokunta suostuu. Jos joku vastustaa sitä, ei niistä voi äänestää. Siksi minä kysyn liberaalilta, vastustatteko tätä suullista tarkistusta? Siksi suullista tarkistusta ei voida äänestykseen, voimme äänestää vain tarkistuksesta 21 kompromissista, eli äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Täysistunnossa jokainen voi sitä täydentää, miten lystää. 149 siis äänet 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei kun se otetaan yhtenä äänestyksenä, koska mistä sovittiin 21 kompromississa. 150 seuraavaksi puolesta 150 vastaan, tyhjää. Tarkistamme numeron 150, äänestys alkaa 150. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty tasapeli 2020. 153 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa Uniformly, toinen osa Jinul Jymämisestä kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2, ei kun 154, Ennis Plaskartilta ja Van Danelilta. 154 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 De Grandeselta puolestaan vastaan tyhjää Tarkistamme numero 164, äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 26.14 hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

tyhjää, hyväksytty. Seuraava on peruttu. Kompromissi 24 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 183 puolesta. Vastaan, tyhjää. Tarkistamme numeroon 183. Äänestysväsymys on nyt iskemässä, mutta äänestys alkaa numerosta 183. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 2020 hylätty. Seuraavaksi kompromissi 25 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 189 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän kai hyväksytty, mutta tarkistamasta 89 elkalta raujolta puol- äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 20, 18, 1, todellakin hyväksytty. 196 Van Dalenilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 197. Äänestys alkaa. Flasakilta. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Paljon tiukemmalta näytti. 12.27 eikä tyhjää niin hylätty. Kompromissi 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 209 Rannerilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 Marin Eskulta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 27 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 Entis Plaskanalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 Van puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 seuraavaksi. 244 peruttu, eli 245 Fleckensteinilta puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 246 rannarilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 248 puolesta vastaan tyhjää Hyvä, hyväksyt. Ja sitten 249 osaksi kohtaa 11a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää. 245, 254 uutena 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty 254. Äänestys alkaa siis tämän 254 kohdalla äänestys päättyy. Hylätty. 1721. 256. Ensimmäinen osa on jo rauennut kompromissi 29 myötä. Nyt joudumme äänestämään toisesta osasta. 256 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 tarkistetaan siis 261. Äänestys alkaa 261. Olkaa äänestäneet. Äänestys päättyy hyväksytty. 2018. Hyvä oli tarkistuttaa. 262 kautta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 ja 5 ovat samat puolesta vastaan tyhjää hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 267 suullisella tarkistuksella Portman Kuolilta. Se on siellä. Haluatko joku vastustaa tätä? Ei. Selvä. Voimme äänestää suullisella tarkistuksella äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksyttyä. 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 268 raukkiaa, koska se on kielellinen tarkistus. Kompromissi 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 278 puolesta vastaan. Tarkistamme 278. Monikaan ei enää äänestä. 278 äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 15.24 hylätty. 279 Van Dalenilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 295 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty kai, mutta tarkistamme. 295 äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 17.22 hylätty 299 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 300 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistamme numero 300 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19.19 19, hylätty. 303 puolestaan vastaan, tyhjää, hylätty. 304 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 305 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 312 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 311 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 327 kohta 20 327 Griesbeck äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 330 Lichtenbergiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi tikalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 338. Elka Traulilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 339 raukeaa näin ollen. 343. Puolesta, 343 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 344 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa numeron 344? Kai hylätty, mutta tarkistamme 344. Äänestys alkaa. Ja niin, ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 15.25 hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 38, 39 identtiset äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 347 Varineskulta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 355 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 358 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 359 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 368. Seuraavaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 316. Vlasakilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. ylätty. 369. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 371 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 372 ja 3 identtisinä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1. Mistä se löytyy? Tämä varsinainen maraton, tämä kompromissi 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan ja yhdeksän identtisinä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 Ferberiltä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 Hennes Plaskart puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa numero 51 Gurmalta? Äänestys alkaa 51. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 18.20 hylätty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toisin sanoen lausunnot. Ympäristö. Kohta neljä on ensimmäinen. Osa on rauennut kompromissien myötä. Envi. Kohta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi seitsemän. Ei kun olette oikeassa ensin viitonen lisäyksenä ykköskohtaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 12, eikö vain? Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Recognizes Emission Reduction System, toinen osa loppu. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15. Kohta uusi yksi ja puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Itre kahdeksan seuraavaksi puolesta. Itre kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 16, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 7 seuraavaksi. Kohta kohdalta ensimmäinen osa Highlight Sustainable Transport Mix ja toinen osa on loppu. Ensimmäinen osa Regi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän toisen osan Regi 7 äänestys alkaa? Äänestys päättyy. 24.16 hyväksytty. Regi 9 kahdessa osassa stresses the archipelago regions ja loppu. Eli äh, saaristo haluat ensin puolesta vastaan tyhjää. Ikävä kyllä saaristo meni nurin. Toinen osa, loppuosa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi 10 kohta kohdalta. Kahdessa osassa ensimmäinen osa and identify these reports. No ei, toinen osa raukeus ensimmäinen hyväksytään, eh, hylätään. Ensimmäisen osan puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Eli nyt meidän täytyy äänestää toisesta osasta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No, sen parempaa tulosta ei voi saada. Mathieu 40 puolesta, kuten on annettukin näin, ja 40 ei tyhjää, ei vastaan. Onnittelut! Don't all go away, we still got... Älkää lähtekö minnekään, meillä on vielä vähän hommia tässä. Elka Roy on ensimmäisenä. Anne. Change of personnel. Thanks. Henkilöstö vaihtuu taas. Kiitetään edellistä ja toivotetaan tervetulleeksi seuraava. Mr. Gross. Ja, uh... no Grosch, niin. Puheenjohtaja. No, kaksi sekuntia taukoa, mutta ehkä kiittäisin kaikkia kollegoita nyt siitä, että lähes 400 tarkistusta on saatu näin hoidettua. Se oli hyvää kollegiallista yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien kesken, mutta myös haluaisin kiittää myös poliittisen ryhmien avustajia ja muuta henkilökuntaa, koska tämä oli melkoisen vaikea työ, mikä näin saatiin finalisoitua tässä. Kiitoksia kaikille. Thank you, Kiitoksia. Tämä koskee kyllä kaikkia mietintöjä, joista on tänään äänestetty, koska ne ovat kaikki mutkikkaita omalla kivalla pikku tavallaan, niin kuin voidaan sanoa. Eikö niin? Nyt al Trauin mietintö tai lausunto. Ollaanko valmiita? Voidaanko aloittaa? No niin, Alcatraui ja Simpson on vielä jäljellä. Olimme, kuulkaa, helppo suoralla. Tässä, tässä vaiheessa maratonia voitetaan ja hävitään. Tarkistus 10, Tikau. Tämä on siis Alcatrawin lausunto. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 raukeaa, 12 Robert yhdessä kolmostarkistuksen kanssa, 12 yhdessä kolmosen kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä raukeaa. Kahdeksantoista tikao, ja tässä on suullinen tarkistus, josta äänestetään erikseen omana uutena artiklanaan. Ja teksti on, onko vastusta kukaan suullista tarkistusta? Ei. Puolesta suullisen tarkistuksen höystämänä vastaan tyhjää, hyväksytty. 13. Raukeaa. 5. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 6. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 7. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 8. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän raukkoja kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No, alkaa al yrittää ottaa crossin kiinni. 39 puolesta ei yhtään vastaan eikä yhtään tyhjää. Onneksi olkoon. Herra al Seuraava paperi. on puheenjohtajan mietintö ensimmäisen rautatiepaketin toteutuksesta. Okay. Can I just remind me- Muistuttaisin jäseniä siitä, mitä sanoin eilisessä keskustelussa. Meillä on kaksi tar- suositustarkistusta kappaleessa yksi ja kaksi, jossa lisätään Bulgaaria niiden äh, äh rikkomusmaiden listaan. Ja näin ollen lukumäärä on 21 asemasta 22. Teille varmaan sopii nämä, näiden suullisten tarkistusten lisäys. Kiitoksia. No tietenkin piti muodollisesti hoitaa näin. Ko, kappale kaksi, suljen tarkistus 21.22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No sitten kappale kaksi, puheenjohtajan esitys Bulgarian lisäämisestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mistä Marinesku 5, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kuusi. Alcatraui edelleen kahteen suullisena taristuksena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän raukeaa. Kappale neljä suullinen puheenjohtajan tarkistus, sama juttu kuin ennenkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty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 vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa to several cases. Second part, Toinen osa. Member states to adequately maintained. Puolesta. Ensimmäisen osa. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 tikau puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty 25 puolesta. Mike Michael. 25 abgestimmt wird. Muus 25 äänestetään. Semestistä 26, jos niin se hyväksytään semestistä 26 raukeaisi, koska äh, avoimuus on tässä herra Kuunin mietinnön esityksessä mukana. We'll... No, me tsekkaamme sitten, kun me tulemme siihen. I don't want to prejudge. Nyt on 25 kuun puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt, nyt voimme äänestää 26 Michael puolesta vastaan tyhjää. Sama tulos. Pelkääpä, että se on tällä to- samalla tavalla hylätty. 27 kuun puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 29 ja 30 sama sisältöisiä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31 Tark- 29.30 äänestetään koneellisesti, 29.30 ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 19 puolesta 22 vastaan hylätty. 31 Alcatraui puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty 35 Kramer puolesta vastaan tyhjää hylätty 38 on seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 39 siile puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan. Voidaan tarkistaa 42 koneellisesti. Äänestys alkaa 42. Everybody voted, vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättynyt. 21 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. 45 vai kuinka? 45 Crosh puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa 47 koneellisesti? 47 tikkaa, koneäänestys alkaa. Kaikki lienevät äänestäneet. 18 puolesta 22 vastaan hylätty. Johdatus kappale A1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta, ei yhtään vastaan, kaksi tyhjää, hyväksytty. Kiitoksia kaikille. Okay. Where are we now? missä nyt mennään? Mrs. Jensen is there and the acting director, Mrs. Jensen. Rova Jensen. Täällä tällainen mukavuustauko viiden minuutin verran. Jos sopii, niin olkaa takaisin varttia vaille 12, kuul, jotta kuullaan Jensen. Älkää nyt kaikki häviitkö. Tässä nyt vähän rauhoitutaan viiden minuutin verran. Okay, colleagues. No niin, kollegat. Istuututaanpa ja sitten aloitetaan uudelleen Rova Jensenin mietintö. Ines. Toisen käsittelyn suositusluonnoksen käsittely. Kiitos tästä tauosta. Tiedän, että olit koko äänestyksen ajan täällä muiden kanssa – mutta kovin ystävällistä, että saimme tauon viiden minuutin verran. Kiitoksia kovasti tästä. Nyt ole hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että ihailen sitä kurinalaisuutta, jolla veit lävitse äänestykset, koska ne todellakin päättyvät aikataulun mukaan niin, että meillä riitti aikaa tähän viiden minuutin taukoakin, joka oli sitten ansaittu. Minä esittelen täällä direktiivi, joka koskee tieliikenteen älykkäiden liikennesemmin käyttöä käyttöönottoa ja siirrettävää lainsäädäntöä. Ehm, ja kollegat muistanevat, että koko ajatus tämän lainsäädännön yhteydessä oli huolehtia siitä, että tulisi eh, standardeja ja erityismääritelmiä älykkäiden liikennestelmien alueella, koska koskevat ennen kaikkea tieliikennettä, niin että voidaan edistää näiden eh, järjestelmien käyttöä. Ja on ymmärretty niiden ihmisten piirissä, jotka tämän asian parissa työskentelevät, että jotakin tarvitaan, koska markkinat eivät itse toimineet, eivät luoneet laajempaa käyttöä näille järjestelmille, joista olisi hyötyä meille, niin saisimme aikaan tehokkaampaa, samoin kuin ympäristöystävällisempää liikennettä. Joten siinä mielessä tästä todellakin on nyt kysymys. Ja mitä me parlamentissa olemme tehneet, kun komissio esitteli paketin, joka koski tätä ja johon liittyi toimintasuunnitelma toisaalta, jossa oli eri toimia ja toisaalta ehdotus lainsäädännöstä, joka sisälti myöskin komitean, joka määrittelisi standardeja, joten määriteltiin siis nämä standardit ja, ja erityismääritelmät ja puhuttiin siitä, että niiden pitäisi olla yhteydessä tähän toimintasuunnitelmaan, että me emme anna komissiolle mahdollisuutta, että se tekisi minkälaisia standardeja tällä alueella. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen, joka oli ennen vaaleja, vahvistimme ensimmäisen käsittelyn tuloksen sitten vaalien jälkeen ja sen käytiin neuvotteluja syksyn mittaan Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Ruotsin puheenjohtajavaltio teki loistavaa työtä. Se pyrki vakuuttamaan neuvoston siitä, että tässä tarvitaan lainsäädäntöä. Jäsenvaltiot eivät halunneet minkäänlaista lainsäädäntöä ja olivat huolissaan kustannuksista, jotka itse asiassa ovat aika pienet verrattuna moniin muihin eh, infrastruktuuriinvestointeihin, niin tällä alueella kuin muillakin alueilla. Mutta onnistuin pääsemään sopimukseen ja sopimus pitkälti on sen kurssin mukainen, jonka me määrittelimme parlamentissa niin, että meillä on neljä prioriteettialuetta, jotka parlamentin puolelta johtavat neljään toimintaan – tiedon keruuseen, mm, matkatietoon ja myöskin tutuvalliseen pysäköintiin. Ja nämä näitä osoittaa tulevan itse asiassa kuusi, mutta pitkälti kysymys on samassa esityksessä kuin jonka parlamentti oli tehnyt. Ja voidaan tietysti sanoa, että missä nyt sitten on iso ero neuvoston ja parlamentin välillä on siinä, miten tämä tulisi toimeen. Siis neuvosto sanotaan automaattisesti näitä standardeja ja, e, ja eritelmiä, jotka syntyvät, että 12 kuukauden kuluttua päätöksestä yhteispäätösmenettelyssä, että päätettäisiin, miten näitä sitten pannaan toimeen. Joten Löysimme ratkaisun tähän kysymykseen. Ehkä se ei ole optimaalinen ratkaisu, mutta kuitenkin. Ja standardit, ne tullaan panemaan toimeen. Ja haluaisin sanoa, että viimeinen ongelma, jonka sitten kohtasimme, oli se, että Lissabonin sopimus tuli voimaan sen, kun olimme sopineet asiasta ja yllättäen. Kysymys ei ollutkaan enää komitologiasta, vaan erityisistä toimista ja se, mitä tälle asialle tapahtui, se oli ensimmäinen toisesta, toinen koski eh, lemmikkieläinkuljetusta ja toinen koski sitä ja IT-kenttää ja sitten tämä, joka oli tällainen pilottihanke silloin, kun kysymys on tällaisista fight between institutions on how to... delegoidut säädökset ja delegoidut säädökset siis. Ja olemme nyt sitten saaneet tuloksen, joka olisi minusta hyvä, jota suosittelisin tälle valiokunnalle ja täysistunnolle käännettäisimme tämän puolesta niin, että voimme päästä asiassa eteenpäin. Haluaisin mainita vielä yhden asian. Ennen kaikkea vihreille tämän yhden asian, koska meille kerrottiin tehdä Kustatso, joka ei enää ole täällä joukossamme vihreistä. Hän painotti sitä, että älykkäät liikennejärjestelmät eivät välttämättä ole älykkäitä. Hän teki tästä asiasta tarkastuksen, joka hyväksyttiin valiokunnassa ja mietinnössä. Neuvostokin otti sen huomioon. Se jopa meni oikeusyksikön läpi. Se jopa meni jopa, jopa kielisten yksiköiden läpi, joten siinä nähdään. Voitte sanoa, että herra Kustatso todellakin on saanut jälkeensä mm, liike, älykkäitä liikennejärjestelmiä, jotka eivät sinänsä olekaan älykkäitä. Joskus ilmiselvä vie politiikan huipullekin joskus. Kiitos, no joo. Kiitos tästä. toista vielä jo aikaisemmin sanomani Rova Jensen varjoesittelee tästä erinomaisesta työstä, mitä olette tehneet tämän parissa ja miten hoitaneet sitä. Kuten totesittekin, kun oltiin juuri metreillä, niin sitten se joutuikin toimielinten välisiin myllerryksiin uusien delegoitujen säädösten kerran. Ympäristövaliokunnan kollegatkin jopa miettivät lemmikkeille passeja. Mutta kuitenkin tässä liikennevaliokunta joutui myllerrykseen. Ymmärrän, kuinka paljon esittelenä olette työtä tehnyt varjojen kanssa, niin että päästään tähän pisteeseen. Vielä kiitokseni valiokunnan puheenjohtajana. Herra Koh, kansanpuolesta. Kiitoksia, ei tässä paljon lisättävää ole. Voin oikeastaan vain painottaa sitä, minkä Rouva Jensen selkeästi esitti, ja meidän ryhmämme suosittelee tämän kannattamista ja tämän hyväksymistä. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Kiitos, Rouva SD. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Rova Jenseniä. On todellakin ollut merkittävää tämä työ, hän on tehnyt ja haluaisin suositella, että hyväksyttyisin uudestaan ensimmäisen käsittelyn kanta, jonka neuvosto on esittänyt. Asiat, asiat todellakaan olleet helppoja, mitä tulee meidän alkuperäisen esitykseen että olisi automaattinen toimenpano ja eurooppalaista politiikkaa tällä alueella. Ei ollut mahdollista saavuttaa tätä, että se automaattisesti olisi toiminut, mutta meillä on kuitenkin eurooppalaiset puitteet ja uskon, että tämä on paras kompromissi, joka ylipäätään voitiin saavuttaa. Neuvosto on antanut, tehnyt tässä tietynlaisia myönnytyksiä ja uskon, että neuvottelujoukkuessa syntyi hyvä tulos parlamentin kannalta. Onnittelut vielä kerran Rova Jensenille Meilläkin on toimintasuunnitelma siinä, miten kehitetään älykkäitä liikennejärjestelmiä ja uskon, että olemme vasta mielenkiintoisen matkan alussa ja uskon, että meille tulee uusi keskustelu pian tästä aiheesta. Kiitos Rova Tsikau, Rova Lichtenberger, vir- virheiden puolesta. Ja herzlich. Kiitoksia myös tästä raportoinnista. Tietenkin tämän viestin vien kollega Gustafssonille olemme yhtä mieltä siitä, että ja eh, tämä älykkyys on, on, eh, on liittyy olemukseen eikä niinkään asioihin tai esineisiin. Muistuttaisin vain siitä, että nyt on kaksi selvitystä, jotka ovat osoittaneet, että, että teknistä, tuo tekninen turvallisuus on jäänyt vähemmälle ja, ja seurauksena on ollut enemmän onnettomuuksia kuin aikaisemmin. Tämäkin täytyy muistaa silloin, kun näistä asioista puhutaan. Mutta anyway, tärkeää on se kysymys näiden delegoitujen säädösten kohdalta. Tämä on oleellinen asia, millä ta, miten nyt niiden kanssa toimitaan. Tämä on tietenkin myös suuntaan antava linjaus tulevaisuutta silmällä pitää. Jokainen, joka neuvottelee näistä asioista, täytyy olla erityisen tarkkana ja pitää kiinni parlamentin oikeuksista, koska tässä tietenkin neuvosto ennen kaikkea yrittää jarruttaa meidän vaikutusmahdollisuuksiamme. Ja tämä vain tästä menettelytavosta, mutta myös tietyllä maltilla sisällön suhteen tiettyjä parannuksia tietenkin tarvitaan. Siksi olenkin iloinen, että mitään automaattista täytäntöpanoa ei ole. Se johtaisi meidät vaan niin kuin hukkaan. Kiitos. Thank you, Lichtenberger, for the... Kiitos Lichtenbergerille komission puolesta. Herra Pakei, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia Rova Jensenille, esittelijälle suosituksesta, joka on kovin tervetullut totta kai. Tiedätte, että ITS-toimintasuunnitelman parissa tehdään jatkuvasti työtä, tutkimuksia tehdään ja mietimme nyt oikeudellisia puitteita, että päästään älykkäiden liikennejärjestelmien käytössä uudelle kaudelle. Vielä kiitokset teille ja valiokunnallekin saavutetusta edistyksestä viime kuukausien aikana. Kiitos, kiitos siitä, että olitte täällä varhain, että hoidettiin tämä aikaisemmin kuin oli aikataulussakaan. Olemme kovasti kiitollisia tästäkin. No niin. Onko jotain muuta, Anne, jota haluaisit tähän lisätä? Niin, tässä on tarjota määräaika tarkistus jättämisellä, koska niin on sanottu säännöissä mutta toivottavasti teille sopii se, että mitä tarkoituksia ei tehdäkään. Näin päästään eteenpäin 22. kesäkuuta, mutta määräaika on 3. kesäkuuta. Äänestämme täällä 22. kesäkuuta niin, että se menee sitten heinäkuun täysistuntoon äänestykseen. Muodollisesti nyt ilmoitan tämän kaiken, mutta toivottavasti ei tarkistuksia tule, että sinun esitysten kanssa etenemme. Kiitoksia kaikille, kiitoksia kovasti. Okei, siinä aamupäivän kokouksen päätös oli aika pitkä istunto. Eli palaamme asiaan.